koska tulemme tarvitsemaan enemmän ponnistelua ja enemmän ymmärrystä rahoituksen valvonnasta ja muista valvonnasta. Kiitoksia. Další řečník pan Zver. Kiitoksia. Seuraavaksi Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod